So, vielen Dank. Thank you very much, ladies and gentlemen. Merci beaucoup. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne diese... Hyvät kollegat, voin aloittaa puheenjohtajakokouksen, joka on tänään avoinna kaikille tämän talon jäsenille. Haluan kiittää sydämellisesti EPP-ryhmää, että hän oman ryhmäkokoussalinsa meidän käyttöömme, eli kollega Dole. Eh, varmaankin eh, kiitoksia tästä ja sitten myöskin rouva liittokansleri varmaankin tuntee olla kotoiseksi täällä näin. Ja kiitän myös rouva liittokansleria siitä, että hän on tänään ystävällisesti ilmoittanut tänne puhumaan. joka ystävällisesti on ilmoittautunut tänne keskustelemaan kanssanne, puheenjohtajien kanssa. Kokouksen järjestelyistä seuraavat kommentit. Hyvät kollegat, Rova Merkel tulee kohta sama puheenvuoro minun johdantoni jälkeen. Tämän jälkeen on ryhmien puheenjohtajille puheenvuorot ja sitten ryhmien nimeämille puhujille puheenvuorot, joilla on oma puheaikansa ja ilmoitan tämän sitten. Mutta pyydän teitä pitäytymään näissä puheajoissa, koska liittokanslerilla on myös omat tärkeät tapaamisensa tämän jälkeen ja minullakin myöskin Lontoossa tapaaminen. Rova Merkel, te näette, että me ollaan täällä ryhmittäin nyt jakautuneena vain täysin sekaisin ja huomasin, että vasemmalla puolella että oli enemmän uploadeja. Tämä ehkä yllätti teitä. Tämä on ehkä hyvä ennen puhetta näytellen. No, hyvät kollegat, Rova Merkel tulee puhumaan täällä avoimessa puheenjohtajakokouksessa teille. Tästä olen puhunut jonkun aikaa, että tällainen pitäisi järjestää. Alun perin piti olla oikeastaan täysistunnossa tämä puhe, Tämä ei teknisesti onnistunut, tämän takia olen tänään täällä. Mutta minulla on kyllä sellainen kuva, että tämä on vähän täysinto luonteiden kokous. Tässä kuussa on myöskin erityis huippukokous tulossa, jossa puhutaan sitten myös eh, meidänkin kanssamme tulevista rahoitusnäkymistä. Tunnette meidän kantamme tähän sisällöllisesti, tunnette myöskin meidän budjettilukumme, jota olemme ehdottaneet teille. Ja haluaisin tässä vain todeta, että parlamentin päätös Pöökin ja Kalfin mietinnöstä täällä talossa, jossa EP katsoo keskipitkän aikavälin rahoitusnäkömiä, niin se on sanonut yli 500 ääntä taakseen kaikkien ryhmien taholta. Tämä on enemmistö, joka osoittaa sen, että parlamentti on tämän päätöksen takana. Ei pelkästään taisteluenemmistöllä, vaan myöskin laajalla enemmistöllä. Joten tämänkin kokouksen aluksi haluaisin huomauttaa, että jokainen, joka haluaa Euroopan menestystä, hänen pitää myöskin olla valmis tekemään kompromisseja. Ja Euroopan parlamentti on valmis tekemään kompromisseja. Me olemme määritelleet lähtökohtia. Ne ovat neuvottelujen lähtökohtia. Olen valmiita näihin neuvotteluihin lähtemään, mutta myöskin löytämään sitä reiluja kompromisseja tämän jälkeen toteaa heti aluksi, että ei ole pelkästään meidän kantamme tai veto, joka meillä on. Vaan kyllä myöskin toisellakin taholla on sitten eh, veto, mutta parlamentti on myöskin valmis kompromisseja, mutta myöskin taisteluun tämän jälkeen. Voitte taputtaa tietenkin. Olen tyytyväinen, että olette tänään täällä. Ja myöskin tuleva keskustelu Euroopan unionin tulevaisuudesta joulukuussa ja integraation tulevaisuudesta tullaan käymään myöhemmin. Annan teille tästä aiheesta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä Martin Schulz, hyvät edustajat, hyvät naisten herrat. Olen erittäin tyytyväinen, että tänään voin puhua teille – ja tämä on nyt ensimmäinen mahdollisuus vuonna 2007 jälkeen, kun meillä oli puheenjohtaja Nuija kädessämme puhua teille. Ja tämän takia mielelläni käyttäisin puheenvuoroni siihen, että voisin kertoa teille unionin tilasta ja minun kannastani siihen. Ei pelkästään keskipitkävälin rahoitusnäkymiin liittyen, mutta tietenkin tähänkin voidaan vielä puuttua myöhemmin. 9. marraskuuta on Berliinin muurin kaatuminen äh, vuosipäivä 23. vuosipäivä. Vuosi 2009 se oli suuri onnellinen hetki Saksan historiassa, mutta myöskin Euroopan historiassa. Se on vapauden aikauden alku, demokratian ja yhtenäisyyden alku Saksassa, mutta myös koko Euroopassa. Me saksalaiset emme koskaan unohda sitä, että meidän maamme onnellinen kehitys sitä ei voida erottaa Euroopan unionin kehityksestä. Emme myöskään unohtaa sitä, että myöskin meidän itäiset naapurimme auttavat tässä kehityksessä. Me saksalaiset tiedämme, että meillä on vastuumme unionin hyvästä tulevaisuudesta. Tässä tietoisuudessa tekee liittohallitus meidän politiikkamme oman maamme, mutta myös Euroopan eduksi. Haluaisin muistuttaa edestä vapau- eräs tärkeästä motiivista Euroopan unionissa, mitä vapaudesta, joka tekee sitten vapa- rauhan ja hyvinvoinnin mahdolliseksi. Vapaus monissa muodoissaan, lehdistössä, uskonnossa, kokoontumisvapaus, kaikkia näitä vapauksia tulee aina puolustaa Ilman vapauksia ei ole oikeusvaltiota. Ilman vapautta ei ole mitään monimuotoisuutta eikä suvaitsevaisuutta. Vapaus on perusta yhtenäiselle Euroopalle. Ja juuri tässä vaikeassa vaiheessa, jossa Eurooppa tänään on, voi vapauden voima auttaa meitä, jotta Eurooppa pääsee kriisistä vahvistuneena ulos. Sillä vapauden voima antaa meille myös rohkeutta muutoksiin. Tämä on minun mielipiteeni. Ja juuri rohkeus muutoksiin, tätä meidän pitää osoittaa tällä hetkellä, jotta meidän unionimme sitten kansainvälisessä kilpailussa seuraavalla tällä vuosisadalla pystyy pitämään paikkansa. Minun matkoillani Euroopan unionin ulkopuolella, esimerkiksi Aasiassa, olen nähnyt hyvin dynaamisia kehittyviä ja kunnianhimoisia maita. Ja siellä katsotaan hyvin jännittyneenä Euroopan unionin suuntaan. Mutta siellä myöskin skeptisesti kysytään minulta, tuleeko eurooppalainen kokeilu kestämään kriisitilanteen. Ja tämä kysymys osoittaa sen, että tämänhetkinen kriisi myös on ulkoisessa perspektiivissä näkyvissä – kun puhutaan Euroopan unionista. Ja nyt onkin tärkeää, että tulee muuttamaan Eurooppaa, että voimme sitten taas pärjätä globaalissa kilpailussa. Tämä voi tapahtua vain sisäisen kovan työn avulla. Ja myöskin suuri kunnia meille, että saamme tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinnon. Tämä hyvin tärkeä palkinto, jonka saimme sitten kuitenkin kriisiaikaa, joka on suurin kriisi Euroopan unionissa Rooman sopimuksen jälkeen 55 vuotta sitten, on hyvin tärkeä poliittinen signaali maailmalle, mutta myös meille, eurooppalaisille. Martin Schulz tulee vastaanottamaan palkinnon yhdessä neuvoston ja komission edustajien kanssa Oslossa ja olen erittäin tyytyväinen, että myös teistä tulee olla mukana siellä. Tällä haluamme painottaa sitä, että Euroopan unioni ovat me kaikki, me kaikki 500 miljoonaa kansalaista. Ja me kaikki tiedämme, me eurooppalaiset, me olemme onneksemme yhtenäisiä. Ja rauhanpalkinto varoittaa meitä, että emme saa koskaan tätä unohtaa jotka tiedämme, että arkipäivä on kovaa työtä meille. Nobelin komitea on tällä päätöksellään osoittanut jälleen sen, mikä on tällä hetkellä tärkeää tässä kriisitilanteessa. Nämä eivät ole nämä ö, ö, velat tai yksikkötyökustannukset tai kasvuluvut. Tärkeämpää on se, että meidän yhteinen valuuttamme on enemmän kuin valuutta. Se on onnistuneen demokraattisen, rauhanomaisen Euroopan yhdistymisen symboli. Se on Euroopan vapauden ja hyvinvoinnin ja edistymisen symboli. Ja tässä ei ole kyseessä myös vain se, että pystymme takaamaan tämän myös tulevaisuudessa meidän lapsillemme. Nobelin palkinto vaatii meille, että meidän pitää luoda parempi Euroopan unioni tulevaisuudessa, joka on vakaa ja vahva. Martin Schulz on omassa puheessaan uutena puhemiehenä todennut, että minä siteran häntä, joko me häviämme kaikki tai me voitamme kaikki. Ja meidän yhteinen kantamme voi olla vain pelkästään, että me haluamme yhdessä voittaa. Tämä on joka tapauksessa minun tavoitteeni. Ja yhdessä voimme myöskin tämän taloudellisen ja sosiaalisen vastuun eurooppalaisen mallin pohjalta jatkaa ja enemmänkin. Me voimme myöskin tehdä sitä vahvemman kuin aikaisemmin. Ja yhdessä me pitää myöskin käyttää tässä hyväksemme vapauden voimaa ja olla rohkeita ja tehdä muutoksia. Meidän ponnistelumme ensimmäiset tulokset näkyvät jo, jo jäsenvaltioissa, mutta myöskin uusien kriisivälineiden luomisessa. Mutta ei tämä saa riittää meille vielä pelkästään, vaan meidän pitää tehdä vielä paljon enemmän, jotta luottamus Euroopan unioniin saadaan taatuksi. Tämän takia emme saa jäädä puolitiehen. Minä haluan tänään teille luvata. Saksa tulee tekemään kaiken sen eteen, jotta Euroopan unioni myöskin tulevaisuudessakin tulee pitämään vapauden ja hyvinvoinnin lupauksestaan kiinni. Ja olen myös täällä sen takia, että tarvitsen teidän tukeanne tähän. Koska täällä jälleen lisääntyy ne voimat, jotka luulevat, että voimme nyt jo levätä laakereillamme, eikä tarvitse talous- ja rahaus, enää uudistaa. Minusta tämä on väärin. Sen sijaan, että me, me käymme lepäilemään, meidän pitää nyt useammalla tasolla toimia, että voimme vahventaa Eurooppaa vapaus ja dynamiikka ja hyvinvointi, joka Euroopan unionissa on meillä sisäinen voimamme, ja sitten myöskin se, mitä voimme ulospäin tästä näyttää Euroopan unionin taholta. Euroopan komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso 12. syyskuuta sanoi tämän talon edessä puheessaan, siteeran häntä, meidän pitää viedä talous- ja rahaunioni päätökseen. Ja todellakin nyt me olemme oikealla tiellä, jotta talous- ja rahaunioni voidaan kestävästi vakauttaa, jotta voidaan se valuvirheet poistaa. Ja tässä meidän pitää olla hyvin kunnianhimoisia, eikä saa myöskään pelätä sitä, että talous- ja rahaunionin sopimuspuitteet tullaan muuttamaan, jos sitä tarvitaan. Tämä syventämisprosessi Euroopan unionissa, sitä ei voida, sitä ei voida luopua. Ja tässä näen te Euroopan parlamenttina kuten myös Euroopan komissio, ovat minun liittolaisiani. Tämä haluan erityisesti todeta teille. Tämä hetki se kriisin tilanteeseen ei ole mitään ennakkotapausta olemassa. Euroopan unioni on ainutlaatuinen rakennelma. Tämän takia meidän pitää nyt tehdä se, mistä Eurooppaa juuri on kuuluisa. Meidän pitää olla kekseliäitä, meidän pitää löytää omia uusia ratkaisuja. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää tehdä uudistuksia rakenne- muutoksia ja vakautustoimenpiteitä, jotka ovat lisää kilpailukykyä ja että voidaan näin voittaa kriisin vaikutukset. Ja tiedän, että erityisesti niissä väsenvaltioissa, jotka ovat hyvin kriisin kourissa tällä hetkellä, on kansalaisilta kyllä vaadittu paljon. Ja tiedän, että ihmiset kärsivät näiden toimenpiteiden alla. Näinä vaikeina aikoina mikä antaa teille myöskin hyvän, hyviä uutisia. Uudistukset näyttää tuloksia ja ponnistelu ei ollut turhaa. Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa, myöskin Kreikassa yksikkötyökustannukset ovat alentuneet. Tämä on tärkeä tekijä taas katsotaan sitä kilpailukykyä. Myös vaihtotaseiden vajeet vähenevät. Kilpailukyky pitää parantaa tässä myöskin Euroopan solidaarisuustyön takana, vaikka uuden EVMn avulla – molempia puolia pitää kehittää Ne kulot yhteen. Jatkuva taseiden vakauttaminen ja kasvu, molempia tarvitaan. Molempia tavoitteita pitää pyrkiä toteuttamaan. Ja tämän haluan todeta nyt, koska jos täällä vaikuttaa siltä, että joskus nämä ovat kilpailevia keskenään. Kyllä me tarvitsemme molempia. Me tarvitsemme kasvua, tarvitsemme työllisyyttä, tarvitsemme myöskin vakaita talousarvioita. Meillä on tulevaisuuden sukupolville myös vastuumme, ei heiltä saa ottaa pois. Kasvu, yrittäjätoiminta ovat tärkeitä. Kasvua me poliittisesti voi määritellä, vaan meidän pitää olla Euroopassa ihmisiä, jotka ovat yrittäjiä. Ja yrittäjyys syntyy vapaudesta ja joustoista. Tässä pitää Euroopassa tehdä työtä. Tästä syystä Europlus-paketissa on toimenpiteitä, joilla pyritään myöskin kasvuun ja työllisyyteen jäsenvaltioissa. Ja me olemme erityisesti juuri fiskaalisomuksessa tehneet vakaussomuksen ja kasvusomuksen. Eli siellä on yksi alue, jossa käytetään kansa, julkisia varoja tähän. Koska rahaa ei ole kaikki, tarvitaan myöskin kasvun avulla sitä, että sisämarkkinoita kehitetään eteenpäin. Sopimuksen täytäntöönpanotoimi pitää aloittaa nopeasti, jotta voidaan näin tällä kasvutoimenpiteitä käyntiin. Tähän on neuvosto sitoutunut myöskin parlamentti myös. Keskipitkän välin rahoituspuitteet Euroopan unionissa, joka tullaan kahden viikon päästä päättämään, silläkin on tärkeä tekijä siinä mielessä, että voimme antaa kasvulle tärkeitä apuja. Ja euron pitää olla myöskin tässä mukana. Sillä euro, euro jota tässä me käytämme, se pitää olla myöskin lisäarvoa. Ei riitä se, että pelkästään käyttää rahaa, vaan me, se pitää käyttää hyvin vaisesti. Tämän takia meidän pitää katsoa kansallisia eurooppalaisia politiikkoja, jotta voimme keskittyä kriisin syihin. Ja yhtä tärkeää on myöskin katsoa niitä valuvirheitä talous- ja rahaliiton rakenteissa ja poistaa niitä. Jos me teemme molempia yhtä aikaa, tulemme pitkäaikavälin saamaan myöskin menestystä aikaiseksi. Näin voi Eurooppa saada vahvuutta ja vakautta aikaan. Maastrichtin sopimuksella vuonna 1992 luotti 20 vuotta sitten talous- ja rahaunioni. Silloin ne, jotka loivat tämän, halusivat tietenkin luoda myöskin eh, talousunionin, rahaunionin vieren eivät saaneet tarpeeksi tukoa. Silloin luotiin rahaunioni, mutta talouspuoli jäi enemmän, vähänkin heikoksi. Ja sitten tämän päätöksen seuraukset näkyvät myöhemmin vasta siinä vaiheessa, kun olemme tulleet tähän päivään. Näin tulevat oikeastaan euroalueen kilpailuerot ovat lisääntyneet sen sijaan, että ovat vähentyneet. Meidän pitää vain katsoa taas kustannuksia tässä yhteydessä. Ja tähän on jo Tryssien taholta monet kerrat huomautettu, mutta tämä liian vähän tehty. Ja joissakin jäsenvaltioissa pyrittiin tekemään lisää velkaa ilman, että he maksuvat siihen lisää korkoja, tai mitään sanktioitakaan ei myöskään ole asetettu tämän velan tekemisestä. Ja tämä osittaa sen, että no ongelma, mitä meillä tällä hetkellä on, niiden siemen oikein, oikeastaan kylvetty jo kauan aikaa sitten, ennen nykyistä kriisiä. Ja kriisin syyt ovat myöskin eri jäsenvaltioissa erilaisia. Ovat velkakriisejä, pankkikriisejä, yksityissektorin mm, velkakriisi tai kilpailukriisi. Ja myöskin vuoden 2008 kansainvälisen finanssi- ja talouskriisin takia myöskin vaikutukset pahenevat. Jos kaikki jäsenvaltiot pitäytyneet näissä eurooppalaisissa sovituissa arvoissa ja olisivat samalla myöskin kehittäneet kilpailukykyään, niin tällöin talous- ja rahaunioni olisi myöskin heikollakin talousunioversiolla, ei olisi koskaan joutunut tällaiseen kriisiin. Siis meillä on tässä kotona tehtyjä rikkomuksia, jotka ovat johtaneet Euroopalle ikäviin tuloksiin. Tämän takia on tärkeää, että me opimme myöskin tästä kriisistä jotain sen sen tuloksista. Meidän pitää taata se, että tällainen tilanne ei toistu. Ja meidän pitää katsoa sitä, että myöskin Eurooppa pääsee vahvempana tästä kriisistä pois. Meidän pitää katsoa myös sitä, että mitä meillä on jääty tekemättä, niitä pitää analysoida niitä asioita ja kehittää perusteita. Ja tämän lisäksi pitäisi myöskin jäsenvaltioissa luoda tilanteita, jotta voidaan toimia sen mukaan, mikä me olemme sitoutuneet. Ensinnäkin me valtioiden päämiehet olemme pitäneet sitä sääntönä, että jokaisen pitäisi käyttää 3 prosenttia tutkimukseen ja kehitykseen talousarviosta. Me on tällä hetkellä 0,7 prosenttia jossain maassa, jossain maassa taas enemmän. Mutta kuka on oikeastaan pitäytynyt tässä meidän sovitussa tavoitteessamme? Tämän takia on tärkeää tulevaisuudessa ajatella neljä asiaa. Ensinnäkin Uudistettu talous- ja rahaunioon tarvitsee enemmän yhteistä finanssimarkkinapolitiikkaa. Se tarvitsee toimivat ja vahvat finanssimarkkinat. Meidän pitää luoda tälle puitteisto ja määritellään tarkemmin. Ja sitten myöskin myöhemmin harmonisoida finanssimarkkinoiden sääntely ja katsoa, että myöskin maailmanlaajuisesti tämä onnistuu myös kansainvälisten markkinoiden suhteen. Tämän lisäksi meidän pitää myöskin luoda tehokas eurooppalainen valvontamekanismi eurooppalaisille pankeille, jotta voidaan välttää systeemiriskejä pankkien suhteen. Euroopan neuvoston viimeisimmät päätökset ovat osoittaneet sen, että laadun pitää olla enemmänkin etusijalla eikä niinkään nopeus. On tärkeää, että meidän valvontamekanismi todellakin toimii. Tämän takia myöskin nämä tärkeät oikeudelliset kysymykset pitää selvittää ensin, koska tämän pitää olla sellainen pankkivalvonta, joka myöskin ansaitsee sen nimen. Ja toiseksi, uudistettu talous- ja raha liitto tarvitsee myöskin enemmän yhteistä fiskaalipolitiikkaa. Talousarviokurin vahvistaminen tapahtui finanssipoliittisen sopimuksen puitteissa ja tämä on yksi askel eteenpäin. Ja olen tyytyväinen, että 11 näistä 12 jäsenvaltiosta ovat jo ratifioineet sen viimeksi Ranska ja Viro. Voisin hyvin kuvitella, että mennään vielä tästä eteenpäin. Siinä mielessä, että eurooppalaisella tasolla annetaan todellisia oikeuksia kansalliseen budjettiin nähden, jotta pidetään kiinni talous, kasvu- ja vakausomuksen säännöistä. Kolmanneksi, uusittu talous- ja rahaliitto tarvitsee myöskin enemmän yhteistä talouspolitiikkaa. Tämä näkyy tänä päivänä hyvin selkeästi. Meiltä puuttuu, ja meiltä puuttuu edelleenkin, sitova talouspoliittinen koordinointi. Talo, talousliitossa ei ole mahdollisuutta luoda kansallisella tasolla kilpailukyvyn perusteita, jotta voitaisiin näin luoda se kasvua ja työllisyyttä. Ja haluaisin muistuttaa, että sellainen komission puheenjohtaja Jack Delors vuodesta 1989 tehdyssä raportissa mainitsi juuri siitä, että talous- ja rahaliiton molemmat pilarit ovat tärkeitä, ja siteran häntä. Talousunioni tai rahaunioni ilman tarpeellista taloudellista konvergenssia voi olla jopa haitallinen. Näin Selo totesi. Ja tämä, tämän hetken tilanne osoittaa sen, vaikka hän oli oikeassa analyysissään. Tämä oso, kriisi osoittaa myöskin sen, että, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat aiheuttaa ongelmia koko talous- ja rahaliitolle ja meille kaikille – Tämän takia on tärkeää, että talouspoliittinen koordinointi sitä vahvistetaan, vaikka se on tällä hetkellä vielä alkuvaiheessa. Mitä pitää siis tehdä? Meillä on Euroopan neuvostossa lokakuussa käyty ensimmäisiä keskusteluja siitä, ja me olemme samaa mieltä, että niillä politiikan aloilla, jotka ovat talous- ja rahaliitolle tärkeitä, niin tulevaisuudessa tulemme myös tärkeä, tarkemmin ja enemmän puuttumaan näihin sillä yhden valtion kilpailukyvyn puutteet saavat aiheuttaa ongelmia muille. Tarvitaan tärkeämpää talouspoliittista koordinointia myös niillä alueilla, jotka ovat oikeastaan kansallisen suvereniteetin alaisia. Ajattelen tässä sellaisia tärkeitä politiikan alueita, kuten työmarkkina- tai veropolitiikka. Totta kai meidän pitää mennä varovaisesti eteenpäin. Subsidiariteettiperiaate ja kansallisia demokraattisia menettelytapoja pitää jotenkin noudattaa. Meidän pitää löytää ratkaisuja, jotka ovat tasapaino tarpeellisten Euroopan tason oikeuksien ja taas sitten taas jäsenvaltioiden omien toiminta-alueiden ja toimintaoikeuksien välillä ja omissa parlamenteissaan. Meidän pitää vahvistaa toimielimiä, jotta voivat todellakin puuttua väärinkäytöksiin. Meidän pitää myöskin tehdä toista vaihtaa eurooppalaisen ja kansallisen tason välille. Ja ehdotan tästä askel, askel, askel tapahtuvaa menettelytapaa, jossa ottaa yhteyttä omiin kansallisiin parlamentteihin, jotta voidaan katsoa, kuinka voidaan täytöön panna uudistuksia myös eurooppalaisella tasolla kansallisten to- toimijoiden suostumuksella. Voin kuvitella, että tällaiset konkreettiset uudistukset, jotka johtavat myöskin kilpailukykyyn, näitä tullaan myöskin tukemaan. Ja tässä on oikeastaan tulevaisuuden ajatus kyseessä, joka tarvitsee kestävän oikeusperustan. Ja, ja joulukuun Euroopan neuvostossa tulemme sitten päättämään näistä toimenpiteistä tarvittaan talous- ja unionin syventämiseen. Minä pyrin siihen, että joulukuussa meillä on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. Katsomme talousrahaunionia siellä. Siinä pitää olla myöskin kyseessä konkreettisia toimenpiteitä, voidaan seuraavien kolmen vuoden aikana panna täytäntöön. Hyvät naisten herrat, haluan vielä todeta, että Euroopan parlamentti on ennen kaikkea meidän kumppanimme tässä. Emme pyri mitään juopaa täällä toimielinten väliin luomaan, eikä tässä ole myöskään se, että mitenkään tässä toimimaan komissiota vastaan, vaan me haluamme, että tässä on yhteistyötä eri tasojen välillä, joka luodaan niin, että se todellakin toimii sitten Jacques Delorsin haluamalla tavalla ja johtaa enempään suurempaan ja laajempaan yhteistyöhön. Jotta, jotta voimme saada luottamuksen takaisin, sillä pitää myöntää se, että velkakriisi on myöskin luottamuskriisi. Tämän huomaa siinä vaiheessa, kun puhuu Euroopan ulko- ulkopuolisten investoijien kanssa. Ja luottamus pitää saada pikkuhiljaa takaisin. Ja talous- ja rahaunioitinkin on Euroopan kansalaisten hyvinvoinnin ja edun mukainen. Ja te myöskin tuet, edustatte heitä täällä. Tämän takia toivon teidän tukeanne ja tiedän, että myöskin olla huolestunut siitä, että 27 tai 28 tai 17 unioni jakautuisi. No tämä huolenaihe voidaan kuitenkin hoitaa sillä, että ensinnäkin talous- ja rahaliiton uudistus on ehdottoman tärkeä Euroopan unionin tulevaisuudelle. Toiseksi uudistettu talous- ja rahaliitto siivoo tulla myöskin mukaan ei-eurovaltio, jotka haluavat tehdä. Heillä on ovi avoinna. Tämä ei ole mikään suljettu klubi, vaan olemme aina valmiita ottamaan muita myös mukaan sillä talous- ja rahaliitto on ainakin luotu sillä tavoitteella, että kaikki voivat osallistua siihen. Minä ainakin pyrin puolustamaan sitä, ettei tämä johda kahden nopeuden Eurooppaan, vaan Eurooppa, jolla on kaksinkertainen toimintavoima. Ja tämän takia olen erittäin vakuuntunut, että Euroopan vakaus ja kasvu voidaan saavuttaa vain sillä, kun jäsenvaltiot ja Euroopan unionin toimielimet tekevät yhdessä työtä sen eteen. Hyvät naiset ja herrat, tiedän, että täällä myöskin ollaan huolissaan siitä, että, että tämä kansallistetaan jälleen tämä toiminta. No, jos me olemme nyt oppineet jotain tästä kriisistä, jos me teemme asiat hyvin, niin tulemme näkemään päinvastoin, päinvastaisia asioita. Tulemme näkemään sen, että kansallinen menee enemmän eurooppalaiselle tasolle. Ja kaikki tulevat näkemään sen, että vain Euroopan avulla voidaan toimia kansainvälisessä maailmassa. Jos käytämme tätä mahdollisuutta hyväksemme, jos ymmärrämme sen, että me olemme yhdessä vahvempia kuin yksittäin, kun toimimme yhdessä Eurooppana, tällöin me olemme menestyksellisiä. Ja kansalliset parlamentit ja hallitukset myöskin tulevat myöskin ottamaan huomioon oman integraatiotehtävänsä unionin puitteissa. Van Rompuy helmikuussa Brysselissä totesi, että, ja hän totesi, että kansalliset parlamentit ovat jo eurooppalaisia instituutioita. Ja tässä mielessä voimme tehdä yhteistyötä Euroopassa. Euroopassa me olemme kaikki yhdessä. Eurooppaan sisäpolitiikkaa. Kansainvälisten, kansallisten parlamenttien vuoropuhelu kansallisen ja Euroopan parlamentin välillä, tämä tulee tukemaan heidän toimintaansa kansallisella tasolla ja myöskin Euroopan unionin tasolla. Olen vakuuttunut, että yhdessä voimme luoda vakauden ja vahvuuden Euroopan, ja tähän tarvitaan myöskin enemmän demokraattista legitimiteettiä ja valvontaa. Ja minusta on tärkeää, että tämä tapahtuu juuri sillä tasolla, jossa päätökset tehdään ja pannaan täytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, jos Euroopan tason toimivaltuuksia vahvistetaan, niin myöskin Euroopan parlamentin roolia pitää vahvistaa. Jos kansallisia toimialoja vahvistetaan, niin myöskin kansallisten parlamenttien pitää olla ratkaisussa roolissa. Ja meidän pitää keskustella avoimesti siitä, miten eurooppalaisella tasolla ne päätökset, jotka koskevat pelkästään euroaluetta, kuinka ne voidaan tulevaisuudessa legitimitoida. Tästä pitäisi erityisesti ajatella sitä, ovatko pelkästään eurovaltioiden parlamentaarikot päättämässä asioista. Mutta tästä ei pidä ajatella niin, että tästä tehdään joku erityinen parlamentti. Näin ei pidä ajatella. Kyllä Euroopan parlamentti on tämän perustana. Legitimaatti ja kontrolli. Tämä on kaiken talous- ja rahaunionin syventämisen tehtävien toimenpiteiden takana. Tämä on tämän toiminnan sydän. Vain parlamenttien kautta tapahtuva legitimiteetti voidaan aikaan saada eurooppalaista legitimiteettiä. Puhemies, kun puhun täällä parlamentin edessä, niin muistan myöskin vielä, mitä tapahtui 2007 meidän puheenjohtajakaudellamme. Rooman sopimusten 50-vuotisjuhlien vuoksi me esitimme myös silloin Berliinin julistuksen, jossa meidän perusajatuksen mukana. Sellainen parlamentin puhemies Hans G. allekirjoittaisi kirjan tämän talon puolesta. 25.3.2007 tapahtunut allekirjoitus voidaan nähdä tavallaan alkuna niille vaikeille neuvotteluille, jotka johtivat sitten loppujen lopuksi Lissabonin sopimukseen. Tällöin on kyseessä Euroopan unionin syventäminen kokonaisuudessaan. Tänään on kyseessä se, että pyrimme syventämään talous- ja rahaliittoa, jotta Euroopan unioni voidaan taas viedä uuteen vakauteen ja vahvuuteen. Berliinin julistuksessa todettiin, silloin 2007 todettiin, että meidän historiamme kertoo meille, että meidän pitää ylläpitää tämä onni, joka meillä on tällä hetkellä. Tämän takia tämä poliittinen Euroopan sisältö pitää vahvistaa aina uudestaan. Minä olen vakuuttunut, että kun me talous- ja rahaliiton uudistamme, me olemme myöskin silloin vastuumme mukaisia. Puheeni alussa esitin kysymyksen, tai joka esittää myöskin meille Euroopan ulkopuolella usein, tuleeko tämä eurooppalainen kokeilu kestämään kriisin. Minä kerron teille, mitä vastaan siihen minä fyysikkona tunnen kyllä kokeet aika hyvin ja kerron heillä aina, että Euroopan yhdistyminen on jo mennyt kokeilun ohi. Me olemme jo paljon pidemmällä, jos sitä joskus on näin voinut nimettääkin. Ja nyt olemme jo tällä hetkessä hyvin vakaassa aggregaattitilassa. Vaikkakin ehkä muutamia parametreja meidän mallissa pitää vielä rukata, on tämä kuitenkin kestävä ja stabiili. Meidän poliitikkoina pitää todeta, että kyllä tulemme jatkamaan Euroopan yhdistymisen menestystarinaa. Ja Saksa tulee antamaan oman panoksensa tähän. Euroopan unioni tulee olemaan menestyksellinen, koska vapauden voima antaa meille eurooppalaisille voimaa ja fantasiaa. Me tiedämme, että vain yhdessä ja päättäväisenä olemme vahvempia. Yhdessä ja päättäväisenä voi myöskin puolustaa meidän eurooppalaista yhteiskuntaa ja talousmalliamme maailmassa. Yhdessä ja päättäväisenä voimme myöskin puolustaa meidän vapaus- ja, ja rauhanmalliamme maailmassa. Tämä on meidän yhteinen eurooppalainen tulevaisuutemme. Yhdeksi, onneksi me olemme yhdistyneitä Unit for the Better, Uni pour le Paljon kiitoksia. Good. Good. Vielen Frau Merkel. Kiitoksia, Rova Merkel. Nyt aloitetaan keskustelu. Antaa ryhmien puheenjohtajalle puheenvuorot EPVn puheenjohtaja Josef Toul. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Seks? Kuusi minuuttia. Okei. Okay. Haluaisin olla runsaskätinen, mutta Josef tarvitsee vain kuusi minuuttia. Monsieur du Parlement, cher Martin. Arvoisa puhemies, arvoisa kansleri, Arvoisat kollegat, tämä on ilo ja kunnia, että olette täällä kanssamme, rouva kansleri. Ja tämä on myös ratkaiseva hetki Euroopan tulevaisuutta ajatellen. 60 vuoden ajan meillä on ollut vaurautta ja rauhaa, ja äskettäin myöskin EU sai Nobelin rauhanpalkinnon. Tämä osoittaa tämän asian, että mainitsi se myöskin. Me olemme nyt tien risteyksessä joko pystymme elvyttämään Eurooppaa solidaarisuuden, kilpailukyvyn ja rauhan hengessä, tai joudumme umpikujaan. Tämä keskustelu monivuotisesta rahoiskehityksestä on kuva tästä valinnasta, joka on edessämme EPPlle. Kysymys ei ole pelkästään vain budjettikysymyksistä, vaan meistä on mentävä kauemmas. Kyse on siitä, kuinka voimme tukea niitä hankkeita, jotka takaavat vaurautemme ja tulevaisuutemme ja erityisesti tukevat nuoria sukupolvia. Me olemme vakuuttuneita siitä, että Euroopan budjetti on välttämätön tämän kriisin voittamiseksi. Tarvitaan siis investointeja Eurooppaan. Ja muistutan teitä siitä, että 84, 94 prosenttia budjetista on tarkoitettu investoihin, jotka oikeastaan auttavat vain jäsenvaltioita, mutta kuitenkin vipuvaikutuksen kautta myöskin tuovat muuta rahoitusta. Ja tämä itsessään on mahdollista toteuttaa Euroopan parlamentin, Euroopan äh, budjetin kautta. Minä myönnän, että en ymmärrä kovin hyvin neuvoston kantaa joka toisaalta tukee meitä tässä Eurooppa 2020-strategiassa, mutta toisaalta pyytää enemmän sitoumuksia ja lopulta haluaa myöskin leikata kuluja. Tarvitaan johdonmukaisuutta, rohkeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme sellaisen budjetin, joka on kunnianhimoisten tavoitteemme tasolla. Ja tietysti meidän on muistettava, että ajat ovat vaikeat. Tarvitsemme investointia kehityksen ja tutkimukseen sekä innovointiin. Kysymys on tärkeistä tekijöistä kasvua ajatellen, samoin myöskin työllisyyttä ajatellen. Menemme nyt tässä logiikassa loppuun saakka. Olemme vakuuttuneita siitä, että on tullut aika käydä keskustelua ilman tabuja omista varoista. Omat varat ovat asia, jota me tarvitsemme, jotta taattaisiin Euroopan budjetti ja jotta voitaisiin saada kestäväksi Euroopan lisäarvo ja helpottaa myöskin kansallisia budjetteja. Kuten sanoitte, tarvitaan uutta finanssimaksukapasiteettia, jotta kilpailu kilpailukyky saataisiin jaloilleen. Se on totta. Jotkut neuvostossa ovat sitä mieltä, että tarvittaisiin tällainen minibudjetti. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Minä en ymmärrä tätä. Emme pysty rahoittamaan pääbudjettia. Kuinka pystymme sitten tällaista toista budjettia rahoittamaan? Ja minä en siis ymmärrä tällaista asiaa ollenkaan. Jos näin siis tulisi tehdä, niin pyytäisin parlamentilta, että mentäisin aina tuomioistuimen saakka, että tämä asia ymmärrettäisiin paremmin. Rakkaat kollegat, kyse on myöskin siitä, kuinka vahvistetaan talous- ja rahaliittoa, ja tätä varten me tarvitsemme tietysti sellaista lainsäädäntöä, jota on jo itse asiassa olemassa. Sixpack on saatava täysin sovelletuksi. Tupac on myöskin ratifioitava ja yksi kasvun moottoreista sisämarkkinat on todella saatava loppuun saatetuiksi. Me tarvitsemme myöskin lisää sosiaalista ja finanssipoliittista harmonisointia, mutta toisaalta emme tarvitse uusia instituutioita, kuten sanoitte aivan oikein kiitokset siitä tarvitsemme oman budjetin euroalueelle. Tämä parlamentti, meidän parlamenttimme on euroalueen parlamentti ja täällä me käymme demokraattista keskustelua. Se on avointa ja vastuullista keskustelua ja käymme sitä EKPn kanssa. Ja on väärin sanoa, kuten jotkut ovat sanoneet, että euro ö, liittyy vain 17 maahan. Ei, se liittyy 27 jäsenmaahan. Ja en nyt voi estää itseäni ajattelemasta tällä tavalla, jotka puhuvat eh, euroalueen parlamentista vastaan heille, että eh, onpa kysymys sitten ministereistä, jostakin maista, eh, komissareista, että tarvitaanko sitä. Ja tämä on tällainen kysymys, joka voidaan nykyisin esittää hyvinkin usein. Mitä tulee sitten tähän brittipolitiikkaan, tästäkin on hyvä keskustella myöskin siitä. Tämä ei ole mielestäni eurooppaista politiikkaa. En ymmärrä sitä, että sosiaalidemokraatit ja konservatiivit ovat tässä yhdistyneet. Ja minä mietinkin tässä, onko tarpeen tällä tavalla toimia, kun vain jos yksi maa haluaa ja tahtoo ja pystyy kaiken jumittamaan. Parempi olisi jättää neuvoston kokoukset tämän asian takia järjestämättä, koska tällä tavalla voitaisiin säästää ainakin nämä rahat. Ensimmäistä kertaa kansallinen parlamentti on kieltänyt kaikki neuvottelut valtion päämiehetlänsä. Ei tätä voida kutsua edistykseksi. Ja tämä on hyvin selvä juttu. Eurooppa on rakennettu kompromisseille, omille ö, yhteisömenetelmillemme, e, eikä ö, ja yhteiselle rahalle, yhteisille markkinoille. Kysymys on sellaisista arvoista, jotka pohjaavat solidaarisuudelle ja vastuulle. Me emme onnistu kuin jos voimme todella toimia kansallisella eurooppalaisella tasolla. Meidän täytyy päästä eroon sellaisista huippukokouksista, jossa vain puhutaan sellaisista edistyksistä, jotka nähdään edistyksinä kansallisella tasolla. Meidän on puhuttava Euroopan edusta ja kiitokset Rova kansleri. Teillä on ollut tätä rohkeutta. Suvereniteetti ja meidän suvereniteettimme on eurooppalaista tällä hetkellä ja aivan siitä syystä, että 27 suvereniteettia unionia ei enää pysty kansallitasolla yksin kriisiä ratkaisemaan. Me tarvitsemme ja me haluamme, että Iso-Britannia olisi eurooppalainen, että Ranska olisi eurooppalainen, että Saksa olisi eurooppalainen, mutta me haluamme myöskin ja ennen kaikkea, että 27 maata olisivat eurooppalaisia. Haluamme yhtenäisen Euroopan, integroidun ja poliittisen Euroopan. Tässä todellista Euroopan etua, jos siitä voidaan puhua. Sitten saksaksi. Niin, Rova Merkel, te olette omassa elämässämme kokenut hyvin intensiivisesti eurooppalaisen historian. Teidän elämän kertanne osoittaa sen, kuinka tärkeää on, että me on yhdistynyt ja vapaa Eurooppa. Me EPP-ryhmässä tarvitsemme teitä, että te olette edelleenkin jatkossakin työstämässä eurooppalaista yhdentymistä, yhdentymistä aktiivisesti. Kiitoksia. Kiitoksia, kollega Dole. Hyvä, että onkin seitsemän minuuttia. Konpendit oikeastaan on teille kaikkein suurimmat uploadit alussa teille. Tämä oli minulle suuri yllätys. Sitten kollega Svoboda, sosiaalidemokraattisen puolueen nimissä. Ole hyvä. Just möchte ich äh, mich herzlich bedanken, dass Sie gekommen sind. Ensinnäkin haluaisin kiittää, että olette saapuneet paikan päälle. Pidän teitä äh, ja kunnioitan teidän henkilönä, teidän elämänkertanne ja Euroopan tehtävien vuoksi. Ja kuitenkin tämänhetkinen Saksan hallitus, en tiedä onko tällä hetkellä oikea politiikka tällä menossa Euro- Saksassa. Tiedätte hyvä, että Saksan talous talousiive perustui siihen, että meillä oli hyvä sosiaalinen yhteistyö Saksassa. Mutta me ollaan politiikalla nyt. Te pyydätte Troikan tuella vaaditte jotain, mitä Euroopalta, Eurooppa ei koskaan voisi vaatia Saksalta, nimittäin sosiaalisten verkkojen tuhomisen. Te olitte Kreikassa käymässä, ja muutkin ovat käyneet siellä, ja siellä totesitte, että teidän pitää sopia Troikan kanssa asiasta. Tiedätte hyvin, että Troikka, sitä voidaan myöskin kutsua testroikaksi, kun se tuhoaa sosiaalisia verkkoja. Ja tällä tavoin tuhotaan myöskin Saksan kilpailukyky te puhuitte myöskin vapaudesta. Mitä tämä tarkoittaa sitten näille miljoonille työttömille, mitä he tekevät vapaudellaan? Tänään esitettiin tilastotietoja, että työttömyys lisääntyy Euroopassa. Ei tätä voi jättää näin. Eihän voida vain olla niin, että mukaan näitä miljoonia työttömiä ei olisi Euroopassa, ja että tulee jatkossa lisää. No, Liittokanslerit te tulisi, että meidän pitää liittää talous, opettaa talousliiton ja viedä se loppuun. Mutta miksi sitten näin hitaasti? Miksi pitää myöskin katsoa myöskin pankkiunionia? No tiedän, että täällä on muutamia ongelmia pitää ratkaista vielä, mutta tiedätte hyvin, että jos sen pankkiunionin saa, niin tämä ei voi toimia. Koska pankkien rahoitus esimerkiksi Espanjassa ei toimi. Jättääkö ne yksin kriisissä vai pitäisikö meidän auttaa niitä? Tämä pitää sittenkin ratkaista ensin. Puhutte myöskin sitten velkakriisistä, liittokansleri. Haluaisin hieman korjata teitä. Tiedätte hyvin, että tässä oikeastaan Espanjassa ei ole kyseessä julkinen velka, vaan yksityinen velka, joka aiheutti tämän ongelman, jonka Espanjan valtio tuli takaamaan sitä sitten. Ja tänään meillä on korkoeroja, joita Saksa tai Itävalta eivät sallia. Emme voi sallia sitä, että valtavat korkoirot erot syntyvät, jotka aiheuttavat myös sitten Kreikalle, Irlannille ja Espanjan tilanteen, josta et pääse kriisistä pois. Teidän oma asiantuntija neuvoston myöskin ehdottaa sitä mm, velkarahastoa. Miksi ei voitaisiin käyttää tätä hyväkseen? Ja kyseessähän nyt ei ole se, rova liittokansari, että kaikki velat yhdistettäisiin, vaan tarkoitus on yhdessä mennä rahoitusmarkkinoille. Että yhdessä Saamme näin korot laskemaan myös niille maille, jotka oikeastaan tällä hetkellä ovat noin korkoerojen renkejä, jota ei voida siis hyväksyä tämän suuruisena kuin ne tällä hetkellä markkinoilla ovat. Puhuitte myöskin Delosista, mutta hyvä liittokansleri, nyt kerron teille toisen eurooppaisen asian kuin Delosin. Hän osoitti hyvin tärkeää, kuinka tehdä investointeja, että Eurooppa pysyy koossa. Te puhuitte myöskin kasvusta ja investoinnista tutkimukseen ja kehitykseen. Tiedätte hyvin liittokansleri, että nämä vähenevät huomattavasti, jos säästöpolitiikka pakottaa valtiot sen, että pystytään investoimaan tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä on asia, mitä pitää ottaa myöskin vakavasti. Hyvä liittokansleri, te kerrotte toisen tarinan kuin Delo tai liittokansleri eh, Kohl. No tämä on tietenkin tämän, teidän oikeutenne. Mutta pitää selväksi, että tässä kerrotaan eri tarina. Ja jos puhutte Euroopan tulevaisuudesta, niin haluaisin myöskin ratkaisemaan sitten tämän päivän ongelmat. Nämä miljoonat työttömät, lisääntyvä työttömyys, sosiaalinen tilanne myös omassa maassa, mutta myöskin muissa maissa on sellainen, jota ei saa jättää huomiotta. Ja sitten haluaisin palata vielä budjettiasioihin. Hyvä liittokansleri teillä on kanta budjetti, joka on järkevämpi kuin ystävässä kuningaskunnassa, mutta on tärkeää, että palataan siihen, minkä mainitsin, että horisontti 2020 tai muut tutkimuksen ja kehityksen ohjelmat, jos niitä leikataan Kyproksen puheenjohtajavaltioina tekemistä ehdotuksista johtuen, niin kuinka voidaan sitten kuitenkin lisätä kasvua. Eihän niitä voida silloin leikata, jos halutaan kasvua. Ne kuuluvat järkevään eurooppalaiseen käyttöön. Riitto kanssa vielä lopuksi. Te olette fyysikko, te mainitsitte myöskin sen puheessanne. Fyysikkona teette myöskin kokeita ja no muuta. Mutta jos nähdään, että koe ei onnistu, niin silloin pitäisi varmaankin luopua ja yrittää muuta. Jos näemme, että tämä äärimmäinen säästöpolitiikka ei toimi, niin silloin pitää luopua tästä kokeilusta ja kokeilla vaikka, sitä vaikka kasvupolitiikkaa tai sosiaalisen yhdistymisen tai työllisyyden politiikkaa, sillä työttömät pitää saada pois, koska tämä koskee erityisesti nuoria, ja tämä on asia, jota emme Euroopassa voi hyväksyä. Kiitoksia, hyvä liittokansleri. Das Wort hat jetzt für die Fraktion der Sitten liberaali edustaja Verhofstadt, eh, eh, olkaa hyvä. Mrs. Merkel, Liittokansleri Merkel, ensinnäkin haluan kiittää teitä teidän puheenvuorostanne. Te ette toistanut eh, sitä tänä, tänään, vaan muutama päivä sitten sanoitte, että kriisi saattaakin olla ohi viidessä vuodessa. Käsittääkseni näin sanoitte kokouksessa CDU-puolueessa. Minä olen optimisti yleensä, mutta suoraan sanoen minä suhtaudun epäilevästi tähän. Siitä syystä, että kaikki nämä toimenpiteet, joita tänään, joihin panostamme, niillä ei ole mitään vaikutusta, jos me emme puutu samaan aikaan minun mielestäni todelliseen kriisin syyhyn. Ja kriisin syy minun mielestäni on tällä hetkellä poliittinen. Sillä on äh, tietenkin taloudellisia seurauksia, sillä on äh, finanssiseurauksia, mutta se on poliittinen kriisi ja todellinen alkuperä kriisille on äh, tosiaan se, että meillä ei ole Euroopan takana mitään valtion auktoriteettia yhteisen valuutan takana. Ehkä voi olla valtio olemassa ilman valuuttaa, mutta valuutta tuskin voi elää ilman valtiota. Ja minä voin osoittaa tämän muutamalla luvulla. Meillä on euroalueella 90 prosentin velka tällä hetkellä. Matkamme, maksamme tällä hetkellä, kuten Svoboda sanoi, keskiarvo Euroopassa on 5 prosenttia ja Yhdysvalloissa on 103 prosentin velka enemmän kuin euroalueella ja he maksavat alle 2 prosenttia korkoa. Ja tässä maailman ennätys on japanilaisilla. Heillä on 226 prosenttia velkaa ja meillä on, äh, heillä on ainoastaan puolitoista prosenttia korkotaso. Miten tämä on oikein mahdollista? Ne, joilla on korkeimmat velat, äh, ne on pienimmät äh, korot. Minun mielestäni tässä on yksinkertainen selitys. Tässä takana on todellakin valtio Japanissa ja dollarin takana on budjetti joka on 24 prosenttia BKTstä. Ja suoraan sanoen euron takana ei ole minkäänlaista tukea. Edes tämän yksi prosentti on liian korkea monille kollegoillenne. Ja se, mitä voimme tehdä, niin kuin sanoitte tässä, nämä tänään Cameronin kanssa ehkä päivällisellä voi mainita näitä lukuja. Joten meidän täytyy nähdä silmästä silmään todellinen tilanne, eikä pidä enää miettiä, että puolittaisilla toimenpiteillä voidaan ratkaista euroongelmat. Euro on kestämättömässä tilassa. Se voi kadota, jos me emme saa aikaan todellista eurooppalaista valtiota, jolla on kaikki rakennuspalikat, kaikki eh, sellaiset, joita amerikkalaisillakin on, jotka he laittoivat paikalleen jo 200 vuotta sitten. Se tarkoittaa todellista eurooppalaista hallintoa, eh, eurooppalaista demokratiaa, aitoa eurooppalaista budjettia, ja todellista eurooppalaista valtiovarainministeriötä. Tässä pitää muistaa myös äh, eurooppalaiset äh, obligaatiomarkkinat. Sillä tavoin voimme ratkaista nämä ongelmat. Eurooppalaiset joukkolainamarkkinat äh, voidaan ratkaista tämä liian korkea korkotaso ongelma. Joko menemme kohti federaalista Eurooppaa tai sitten toisen suuntaan. Ja aivan lopuksi vielä EKPstä meidän täytyy sanoa, että me kunnioitamme teitä kovasti Saksan liittokanslerina, mutta se mitä sanoitte herra Mersin suhteen, me emme voi tällaista hyväksyä. Parlamentin kanta on hyvin kunnioittava ja selkeä. Me odotamme, että Euroopan parlamenttia kohdellaan samalla tavoin kuin te kohtelette Saksan liittopäiviä kotiasioissa tai äh, sisäpoliittisissa asioissa. Me olemme aivan yhtä oikeutetusti demokraattisia kuin saksalaiset. Kiitos. Das Wort hat jetzt äh, für die Sitten vihreän edustaja Rebecca Harms, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia myöskin liittokanslerille, että hän käy keskustelua tänään meidän kanssamme mekin muistamme teidät sinä eurooppalaisena valtiomiehenä, joka sai sitten lisäpanoksen loppujen lopuksi toimimaan. Ja tämän takia meillä on myöskin tärkeää, että eurooppalainen demokratia toimii voidaan keskustella siitä. Ja ymmärsin teidät tänään niin, että haluatte lähettää meille viestin, että kukaan Saksassa ei pyri siihen, että yritetään jakamaan Euroopan unionin parlamenttia. Minä ymmärsin kyllä Saksan tiedotukset toisin. Ja haluaisin tämän takia tehdä selväksi, etten voi kuvitella sitä, että tulevaisuudessa Euroopan parlamentissa sitten kun tehdään kovia päätöksiä talous- ja finanssipoliittisesta unionista, niin silloin vaikka poli- puolalaiset pitäisi sitten poistaa salista sitä ennen. En voi kuvitella että joku, joka tuntee eurooppalaista historiaa hieman, voisi tukea sitä, että tässä euroalueen parlamentti. Enkä voi kuvitella, että te todellakaan vakavasti pyritte siihen, että tällaista ideaa tehtäisiin ja että tätä sitten ehdottaisiin erityisellä euroalueen talousarviolla, vaikka tällä hetkellä ei tiedetä, mistä tämä raha tulisi. Voitteko ehkä tästä vielä tarkemmin kertoa? Ja sitten Euroopan historiaan vielä. Hyvä, että muistitte vapaudesta ja demokratiasta, mutta uskon, kuten nyt minä tunnen itäisen ja kaakkoisen Euroopan, niin myöskin paremmassa elämässä ja oikeudenmukaisessa on ollut moottori sille liikkeelle, joka sitten lähti Euroopan mantereen läpi. Ja kun katson nyt tätä kriisipolitiikkaa, niin en voi enää tunnistaa sitä, että oikeudenmukaisuuden tavoite on sitä soveltuvalla tavalla mukana. Haluan todeta, että tällä hetkellä Euroopassa ihmiset ovat enemmänkin peloissaan tulevaisuutensa suhteen. Kreikkahan on vain yksi osa, mitä voidaan nähdä tällä hetkellä. Mitä tapahtuu, kun pidetään, tehdään yksipuolista säästöpolitiikkaa. Ja täällä talossa kukaan ei varmaankaan vasta säästämistä, mutta mikä täällä on alot kiistanalaista on se, ettei tehdä yksipuolista säästöpolitiikkaa. 35 kriisikokouksen jälkeen oli jo lopettanut laskemisen, kuinka usein yritty täällä neuvostossa asiaa ratkaista, ja ongelma tai, tai nämä ratkaisu on, on aina ollut se, että, tai ratkaisu on se, että nyt tilanne paranee, mutta ei, se on vain heikontunut. Tässä on alaspäin menevä spiraali. Unionin yksipuolisen politiikan takia unioni on joutunut alaspäin menevään kierteeseen. Ja IVFltä tällä hetkellä olemme kuulleet, että tämä noidan kehä, se vain voimistuu. Se alkaa säästöpolitiikalla ja jo, sitten johtaa talouden taantumiseen. Kreikassa, Irlannissa ja Espanjassa ja muualla. Te varmaankin analyyttisena fyysikkoina pystytte tämän toteamaan. Saksan pitäisi päästä irti tästä yksipuolisesta tavoitteiden asettelemisesta ja ajatella muitakin välineitä, joita tarvitaan ehdottomasti. Ei pelkästään sen takia, että euro pysyi, pysyisi vakana, vaan myöskin sen takia, että Euroopan unioni pysyisi yhdessä. Kiitoksia. Das Wort hat jetzt für die europäischen Konservativen und Ref. Kellner, seuraavaksi, olkaa hyvä. Äh, äh, vielen Dank, äh, Frau Bundeskanzlerin. Kiitoksia, Rova liittokansleri. Tähän päättyvät saksan kielen taitoni. Been extensively tutoring me on ensimmäisenä britti Edustajan joka puhuu tässä. Minähän luen aina silloin tänne Spiegelia. Voin sanoa, että nyt mm, varmasti menee pidemmälle kuin mitä teillä on tänään sanottu. Kysymys on tietysti hengestä ja kurista. Jos sitä enemmän noudatettaisiin, niin varmaan olosuhteet olisivat aivan erilaiset. Ja meillä on paljon sympatiaa itse asiassa Saksan veromaksia kohtaan, koska heille ei ole koskaan kerrottu 50 vuotta sitten, että tämä EMU-projekti vaatisi tällaisia suuria uhrauksia heiltä, jotta yhtenäisvaluutassa pysyttäisiin. Ja jos kuuluisin heihin, niin varmasti olisin samaa mieltä ähm, kollegoitteni kanssa, kuten Soderin tai Westerfellen kanssa, äh, että enemmän äh, saksalaista rahaa pitäisi käyttää paremmin. Ja itse asiassa saattaisi olla aika turhautunut, että heidän johtajansa täällä sitten taas sanotaan eri asioita kuin siellä kotona. Mutta jos olisin saksalainen poliitikko, niin varmasti olisin aika innokas myöskin kuuluttamaan vastuullisuutta hallituksissa. Olen samaa mieltä kanssanne, että finanssipoliittinen konservatismi, konservativismi on todella äh, järkevää. Ja haluan muistuttaa sitä, mitä Margaret Thatcher sanoi, sosialismin ongelma on se, että loppujen lopuksi muiden ihmisten rahat kuluvat loppuun. Money... Jos minun rahojani käytettäisiin euroalueen pelastamiseksi, niin silloin varmasti minäkin haluaisin tällaisia toimenpiteitä, jotta nähtäisin, että kulut ja lainat loppuisivat näissä maissa, joita on pelastettu. Ongelmana kansleri on se, että se, mitä tapahtuu Atenan kaduilla, on se, mitä tapahtuu, kun talouden suvereniteetti annetaan jollekin korkeammalle euroalueauktoriteetille. Näemme, että jos äänestäjien mahdollisuus päättää taloudesta tulevaisuudestaan viedään pois, niin silloin sosiaalinen epä järjestys tulee kuviin mukaan ja sama alkaa myöskin Espanjassa. Ja suurimmatkin optimistit nyt näkevät, että euroalueen ähm, hallinnointi äh, ja sen parantaminen kestää vuosia. Jopa Saksassa ei ole niin paljon rahaa kuin mitä tarvittaisiin kaikkien näiden toimenpiteiden täyttämiseen. Ja pankkiunionin aikataulusta on jo lipsuttu. EU-sopimusten avaaminen varmastikin johtaisi siihen, että monet maat lähtisivät neuvottelemaan omien intressiensä mukaisesti. Minun maani varmastikin halusi saada joitakin valtuuksia takaisin jäsenvaltioille. Jotkut maat tietysti haluavat viedä eteenpäin enemmän poliittista integraatiota, mutta monet tai kaikki eivät suinkaan ole samaa mieltä tästä Euroopan unionissa. Ja vain kun kuuntelen ähm, näitä eri näkökulmia, niin uskon, että tällä tavalla pääsemme eteenpäin. Ei luennoimalla, vaan kuuntelemalla. Saksalla edelleen on edelleen samat valinnat kuin kaksi vuotta sittenkin. Joko lähdetään käyttämään tätä suurta sinkoa tai sitten annetaan näille käyseville maille mahdollisuus äh, devalvoida valuuttansa. Tällä tavalla voitaisiin uudistaa euroa ja Tämä voisi johtaa kenties myöskin voimakkaamman valuutan käyttöönottoon. Onhan Markus Gerber tehnyt ehdotuksia tähän suuntaan. Minun ryhmäni ei kuitenkaan halua sitä, että euro epäonnistuu. Me haluaisimme kuitenkin, että tämä kriisi loppuisi niin, että voisimme alkaa keskittymään siihen, mitkä ovat todellisia haasteita täällä Euroopassa. Haasteena on nimenomaan se, että meillä ei ole todellista globaalia kilpailukykyä. Maailman kauppamme vähenee ja tämä on talousongelmiemme syy ja samoin myöskin kasvun puute. Tarvitsisimme todella kasvua, että saataisiin tilanne tolalleen. Ja toivon mukaan Saksa astuu tässä asiassa johtuen, että nämä uudistukset todella saadaan aikaiseksi. Kiitos. Für die EFD-Fraktion hat jetzt das Wort Seuraavaksi EFD-edustaja Paras, olkaa hyvä. Good afternoon everybody. Hyvää iltapäivää kaikille. Liittokansleri Merkel, te eh, sitten keskustelette eh, David Cameronin kanssa eh, Euroopan budjetista ja eilen kun epäonnistuttiin kuitenkin tässä asiassa. Te toimitte näin, vaikka äänestys alahuoneessa vaati EUn budjetin vähentämistä ja tietenkin teette tämän sillä hetkellä, kun meillä ollaan yhä vain vihaisempia, koska yli 50 miljoonaa euroa menee tämän tähän budjettiin EU-hun. Ja teidän täytyy voittaa nämä neuvottelut tietenkin, mutta EUn budjetti ei ole kyseessä, vaan Britannian paikka EUssa ja yhä enemmän Britannia näyttää siltä, että se joutuu tässä maksamaan. Me emme liittyneet euroalueeseen ja se tarkoittaa sitä, että joka kerta kun pidetään huippukokous Brysselissä, silloin kun isoja asioita keskustellaan, silloin britti pääministerillä ei ole mitään sanottavaa ja nyt me olemme nähneet, että tällä tavoin käy. Te johdatte euroaluetta ja yhä vain keskitetympään, epädemokraattisempaan Eurooppaan, mutta me emme voi tälle matkalle lähteä teidän kanssanne kun halutaan harmonisoida rahoitusmarkkinasääntelyä. Onko kyse sitten transaktioverosta? jälleen kerran ja monta kertaa on käynyt näin. Ei ole mitään muuta sanottavaa kuin ei, koska brittien yleinen mielipide ja tässä myös euroskeptisyyttä on Labour-puolueessakin. Näihin keskusteluihin ei voida lähteä ja minä olen huomannut Brysselissä täällä että yhä vain suhtaudutaan vihaisemmin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja monet syyttävät äh, anglosaksista markkinaa siitä, että euroalue ei ole onnistunut. Eikö olisi nyt parempi, että te lähtisitte Downing Streetille, sanotte Cameronille, että tämä ei toimi ja yhdistynyt kuningaskunta voisi lähteä Euroopan unionista. Ei hänellä ole rohkeutta siihen, mutta jos te sanotte sen hänelle, niin ehkä sitten sillä on jotakin vaikutusta. Minä ehdotan teille vain, että me nyt saisimme aikaan yhteisen, yhteisesti sovitun avioeron ja sitten tulevaisuus on parempi. Jetzt Linken. Vasemmiston edustaja. Edustaja Zimmer, olkaa hyvä. Ich weiß gar nicht, ob mir jetzt Herr Cameron leid tun soll. En tiedä, pitäisikö minun sääliä herra Cameronia. Hyvät kollegat, nyt edustaja Zimmerillä on puheenvuoro. Niin en tiedä, pitäisi todellakin sääliä herra Cameronia. Oikeastaan en sääliä häntä. Rouva liittokansleri, te tänään puhuitte useamman kerran historiasta, ja se on ihan hyvä. Tänään ei ole pelkästään Obama-päivä, myöskin lokakuun vallankumouksesta on 95. päivä, eh, vuosipäivä menossa. Tuskin muistatte tänään, vaikka yhdessä varmaan olen oppineet tästä näin aika paljon. <laughs> Tiedätte varmaankin. Mutta Rova Tsime, alkaa. Rova Tsime. Hyvät kollegat, en tiedä, että lokakuun vallankumous saa tällaista innostusta aikaiseksi tällainen. Varo Simetillä puheenvuoro. Niin tämä lokakuun vallankumous mainitsin vain sen takia sen, koska te ja minä ja monet muutkin ovat kokeneet nämä muutoksen tuulet vuosi 2009. Ja silloin aikaisemmassa järjestelmässä ei tosiaan sosiaalisia vapauksia tai yksittäisiä vapauksia voitu yhdistää, tai miten voi jatkuvasti yhdistää. Ja tämän takia tältä taustalta kun vastaan Kreikkaa ja muita valtioita ja niihin tehtävän politiikkaa ja säästöpolitiikkaa, joka pyrkii siihen, että ihmiset joutuvat köyhyyteen ja heidän elinkeinonsa katoaa ja tuhansia pk-yrityksiä joutuu tuhoon, ei heillä ole tulevaisuutta eikä mitään mahdollisuuksia menestyä. Niin silloin austerity kills, eli säästö tappaa. Ja monet ryhmäni jäsenet yritettiin tällä tavoin minulle ennen tätä kokousta eurooppalaista sosiaalioikeuksien valiokokouksesta, joka on Euroopan neuvoston ähm, ja alainen, niin siellä on mainittu monet, monet toimenpiteet, jotka ovat Kreikan toimenpiteissä Euroopasta sosiaaliasiakirjaa vastaan. Siellä vaaditaan, että 25-vuotiaiden vähimmäispalkkaama kaksi kolmasosaa eh, kansallisesta eh, keskipalkasta ja sitten täällä on myöskin muitakin toimenpiteitä. Työaikoja pidennetään tai palkkoja lyhennetään ja leikataan vielä lisää. Ja tämän takia vaadin teiltä ehdottomasti, että päättäkää tämä politiikka, koska tämä ei vaikuta mitenkään siihen, että saa menestystä vaikka sitten palkkayksikökulujen suhteen. Tiedän, että nämä uudistukset eivät toimi. Ei pelkästään voidaan esittää tässä asioita, jotka liittyvät kilpailukykyyn. Mitä kilpailu kautta jos ihmiset menehtyvät näihin? Tässä on teidän maallanne, mutta myöskin muillakin mailla vastuunsa. Vähän aikaa sitten, tämän haluan myös todeta teille, vähän aikaa sitten Euroopan unionissa oli solidaarisuudelle synomiini. Sen nimi oli kohesio- ja rakennepolitiikka. Ja haluan todeta, että tämä solidaarisuus, joka tämän politiikan pohjalla oli. Se pervertoidaan nyt juuri tämänhetkisen monivuotisen budjettikeskustelun yhteydessä. Meidän vaatimuksena ei ole vähemmän vai enemmän rahaa kohesiopolitiikkaa. Ne tehtävät, joita unionilla on nyt tällä hetkellä tehtävänä, niihin tarvitaan enemmän rahaa ja tämä vain 1,0 prosenttia voisi olla budjetin perustana. Lopettakaa tämä politiikka, me vaaditsemme lisää rahaa. Hyvä liittokansari, ajatelkaa tätä. Me haluaisin mielelläni kuulla teiltä, että onko neuvoston sisällä ehkä vaikka yksi jäsenvaltio, joka toteaisi sitten, että nämä monivuotisten budjettinäkymien leikkaukset vaikka kehityspolitiikassa ovat meille häpeä. Meidän pitää miettiä myös, mitä tapahtuu unionin ulkopuolella oleville maille. Jos vähennetään katastrofivaroja ja kehitysapurahoja seitsemällä miljardille, tämä on kyllä häpeä pilkku Euroopan unionille. Kiitoksia Rova Zimmer. Sitten riippumattomat Susan Wagner, olkaa hyvä. Bravo Merkel, Frau Bundeskanzlerin, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Liittokansleri, haluaisin kiittää teitä teidän vierailustanne. että teidän ei pitäisi unohtaa sitä, että tämä rakennus, jossa tällä hetkellä olemme, on Euroopan demokratian koti. Ja nyt kysymykseni teille. Liitto, liitto, istuin omassa tuomiossaan painotti poliittisten puolueiden tasa-arvoa. Ja tähän teemaan haluaisin kuulla, mitä liittohallitus tai liittopäivät aikoo tehdä tämän asian suhteen. Kiitoksia. Kiitoksia, Sosa Wagner. Sitten Rova Merkel, olkaa hyvä. Ne niin kysyy vain paljonko meillä on puheaikaa puhemieheltä. Minulla tämä on niin okei. Okay. Haluaisin aloittaa vastaamalla Josef Taulille. Meillä on varmaan paljon yhteistäkin, mutta tässä on se kysymys siitä, että euroalueen budjetti, asia, joka liittyy moneen muuhunkin asiaan. Minä toivon, että kaikki jäsenvaltiot EU ovat myöskin euroalueen jäseniä. Näinhän tämä euroalue oikeastaan luotiin Silloin totesimme, että ehkä 15-20 vuotta kaikki eivät ole vielä jäseniä, mutta tämän jälkeen sitten. No, kuitenkin näin on ja näin pitää toimia. Mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on tiettyä sitoumuksen laatua voida kaikille jäsenvaltioille asettaa, koska heillä on vaka- vapauksia. Uskon, että ne, joilla on yhteinen valuutta, heidän pitää olla valmiita sitoutumaan enemmän jos muut lähtevät mukaan, olen tyytyväinen, mutta en voi pakottaa heitä. Ja koska yhteisvaluutta muuten murenee, niin tarvitsemme toisaalta tämän sitoumuksen, toisaalta näen myös sen, että jotkut tehtävät jäsenvaltioissa, jotka ovat tällä hetkellä kovissa toimissa talousarvionsa suhteen, eivät pysty kaikkia toimia tekemään tällä hetkellä. Olen hyvin vakuuttunut sen suhteen, että jos vaikka taistellaan työttömyyttä vastaan, tarvitaan myöskin hyvin koulutettuja nuoria. Espanjan ja Portugali pitää katsoa myöskin nuorison koulutusjärjestelmiä. He toteavat kuitenkin, että tällä hetkellä voi tehdä sitä. En voi antaa sitovaa tehtävää Portugalille tai Espanjalle ilman, että totean heille, mistä he voivat sen rahoittaa. Minulla ei ole mitään toiveita, että kaikki 200 2007 tulevat hyväksymään sen, että nämä tehtävät pitää välittömästi tehdä. Nythän jokainen Euroopassa tietää, että tällainen ammattikoulutusjärjestelmä tarvitaan, mutta voidaanko tähän antaa sitä eurooppaista rahoitusta? Tämän takia minä katson ensin euron kestävyyttä ensimmäiseksi. Ja tähän voi vaatia vaatimuksia. Jotenkin en voi saada kaikille 27 mitään sitoumusta. Ja kun kaikki sitten jos tämä toimii niin, että kaikki ovat euroalueen jäseniä, niin sitten, sitten meillä on rakennerahastojen, kohesiorahastojen ja varojen myöntämisen ja sitomusten parempi yhteistäminen kyseessä. Mutta kansainväliset markkinat eivät anna tällä hetkellä hengähdystaukoa näiden ehdotusten kanssa. Ja toinen sitten kommentti Sopodalle. Kuuntelin kaiken tämän, mitä te sanoitte, ja olemme varmaan samaa mieltä, että 50 prosenttia nuorisotyöttömyyttä jossakin jäsenvaltioissa ei ole vain pelkästään kauhea asia, vaan se ei ole Euroopan arvolle sopivaa. Tämän takia meidän pitää tehdä kaikkemme sen muuttamiseksi. Kun minä tulin virkaan, niin Saksassa oli yli 5 miljoonaa työtöntä. Ja yksi syy, minkä takia minä tulin virkaani, johtui siitä, että puna-vihreä hallitus oli tehnyt sopimuksen, joka tehtiin omaa kantaa äänestäjänsä vastaan. Sieltä tehtiin tiukkoja toimenpiteitä. Sosiaaliturvatasoa laskettiin. Silloin puhuttiin myöskin ihmisarvosta ja puhuttiin myöskin eläkeuudistus. Ja kukaan puolueitenkään ei hyötynyt tästä. Viisi vuotta piti odottaa. Ja sitten alkoi vasta näkyä tuloksia. Nyt meillä on alle kolme miljoonaa työtöntä, suhteellisen hyvä talousarviotilanne, ainakin kestävä. Ja nyt jos katsotte Eurooppaan, ja jos todetaan, että täällä käydään pelkästään vain sokeaa säästöpolitiikkaan, niin tote, totean vain, että niin täällä, tämä ei ole totta, tämä ei ole oikein. Täällä kyllä tehdään hyvin paljon. Kreikka joutui ongelmiin, koska kun heidän vajeensa oli 15 prosenttia. Silloin Troikka tai mikään mukaan ei tehnyt vaatimuksia. Ja silloin päättiin, että kansainväliset rahoittajat eivät lähteneet mukaan tähän rahoittamaan tätä. Ja tämä olisi alku. Jos nyt vaikka kreikkalaiset sanotaan, vaan, sanotaan, että okei, kyllä tilanne on paha teillä, mutta tätä me voi muuttaa. Tämä vaan ei ole kuitenkaan oikein, että tänne lakkoilette, kun tehdään yksityistämistoimiteita, eikä ole oikein, että meillä on täällä meillä on, täällä on joka, joka ei, rautus ei toimi, eikä ole oikein, että, että meillä on verojärjestelmä, joka ei toimi. Jos Euroopassa ei pystytä ystävällisesti keskustelemaan näistä asioista, ja se on niin, että kaikki tämä tulee jostain ulkoavaruudesta, niin muuten Eurooppa ei toimi, jos ei näistä asioista keskustelemaan. Me olemme 9 prosenttia maailman väestöstä, 25 prosenttia PKT tulee täältä, ja meillä on 50 prosenttia maailman sosiaalimenoista. Jos me luulemme, että me voimme rakenneuudistuksia tehdä, tai meillä on sellaiset markkinat, joita ei voida muuttaa, tai työmarkkinoita ei voida muuttaa, niin silloin kyllä nuorisokaan ei saa töitä. Tämän takia haluan käydä taisteluun ihmisten kanssa. Ja Saksasta koin, että tämä on oikein. No sosiaalikumppanuus auttoi meitä aikoinaan silloin. Meidän AO-liikkeemme tarvittaessa osoittavat kyllä hampaita sitten, jos sitä pitää näyttää. Mutta kyllä politiikallakin pitää olla oma roolinsa tehdä tärkeitä, vaikeita päätöksiä. Tämän takia minun pyyntöni teille, siellä missä Euroopan pitää muuttua, missä me olemme liikaa levänneet laakareillamme, missä me emme tiedä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. 90 prosenttia maailman talouskasvusta on Euroopan ulkopuolella. Jos me tämän unohdamme, niin emme voi tulevaisuudessa taata meidän hyvinvointiamme. Sitten pehostat. Totta kai tästä puuttuu tällainen auktoriteetti, mutta Lissabonissakin me kariudimme. Hävittiin eh, kansanäänestys Alankomaissa, Ranskassa ja muuallakin meidän pitää ottaa kansalaiset mukaan tähän. Ja sitten voimme edetä asiassa, mutta emme voi heittää lasta pesuveden mukana pois, jos emme, emme saa vaikka jotain yhtä asiaa, niin teemme vain yhden asian, vaikka, vaikka eurobondit sitten. No mitä sitten tuli? Totuus on seuraavanlainen. Mitä tästä seurasi? Euron markkinoitulon jälkeen korot laskevat kaikilla, mutta kilpailukyky jossain maissa heikkeni. Ja tämän takia meidän pitää katsoa, että meidän varoimme käytetään yhteisön parantamiseen. Ja olen sen puolesta, että komissio jossain vaiheessa voi luoda tämän eurooppalaisen hallituksen, tai, tai että neuvosto tulee toinen kamari. Olen sen puolesta, että Euroopan parlamentti on myöskin Euroopan toimivaltuuksien puolella. Muuten tämä ei toimi. Mutta ensin tänään pitää pelastaa euro ja luoda kunnon perusta, ja tähän pitää antaa myös ihmisille vähän aikaa, että jättävät mukaan tähän projektiin. Ja sitten Rova Hamsillekin täysin vastata tähän vähän osittain. Te tiedätte myöskin, miltä kotoa. Ollaan rehellisiä, ei mitä yksipuolista säästöpolitiikkaa tehdä. Haluan kertoa teille yhden asian. Ne maat, joilla on ohjelma Troikan taholta, heillä on paljon enemmän vaikeuksia rakenneuudistusten kanssa kuin säästöjen kanssa säästötoimenpiteitä tehdään, vaikka, vaikka oikeastaan voisi tehdä paljon työmarkkinauudistuksia. Tämä halu, se pitäisi muuttaa täällä nyt. Ja sitten sanan vielä yhdistyneen kuningaskunnan asioihin. Minä haluaisin vahvan yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionissa. Ja tämä haluan nyt selkein sanoin todeta. Minä tulen Saksasta. Yhdistynyt kuningaskunta oli mukana siinä, kun me tapahtiin kansallissosialismista en voi kuvitella ollenkaan, että just niin kuningaskunta kuuluisi Eurooppaan. Ja tämä on myös hyvä, että just niin kuningaskunta kuuluu Eurooppaan, he, myös heille hyvä. Jos maailmassa on jossain seitsemän miljardia ihmistä ja kukoisi yksin siellä, ei se olisi hyvä heille. Tämän takia teemme kaiken sen eteen, että yhdistyn niin kuningaskunta on unionissa hyvänä kumppanina. Tämän takia lennän tänä tänä Lontooseen. Ja tullaan aina pyytämään tämän ihanan saaren kansalaisia Tiedän, että saarella voi olla onnellinen, mutta yksin ei voi olla niin onnellinen. Me olemme vahva 500 miljoonan henkilön Eurooppa, jossa on paljon vapauksia. Katsokaapas ympärillenne, kaikkialla maailmassa ei ole näin, vaan yhdessä olemme vahvoja. Rava Zimmerille vain seuraava kommentti. Tietysti hyvin, että Wind of Change, tämä muutoksen tuuli, johti meidät siihen, että 29 meillä oli vapauksia ja että sosiaalismissa ei nähty sitä, että sosiaaliset ja henkilökohtaiset vapaudet kuuluvat yhteen. Tämä on, molemmat ovat on oion oikein, mutta yksi asia kyllä unohdettiin sosiaalismissa kuitenkin, että ihmisten taloudellisen järkevyyden vastaisesti voida tehdä politiikkaa. Se oli tämmöinen järjetön järjestelmä, jossa vietiin ihmisiltä kaikki luovuus pois. Jos tänään puhutaan sosiaalisesta asiasta, niin että jotkut vain jakavat ja, ja toiset taas sitten taas työstävät nämä rahat. Tämä jako ei toimi. Kyllä jonkun pitää olla yrittäjä, jonkun pitää tehdä jotain, jonkun pitää maksaa veroja. Ja tämän ajatuksen pitää taas tuoda Eurooppaan. Pienet yritykset, suuret yritykset. Ja jos tämä saadaan kaikki toimimaan, niin sitten voidaan myöskin kunnolla jakaa rahojakin, mutta ensin pitää tehdä työtä. Olen valmis. Ah, tuo 5 prosenttia, 5 prosentin kynnys. Meidän pitää jättää kritisoimatta liitto, um, perustuslaki-tuomioistuimen tuomioita, vaan mitä hyväksyä ne. Liittopäät tulee katsomaan tätä asiaa, mutta täällä voin vain todeta, että voidaan ehkä yrittää 3 prosenttia, mutta taas voidaan epäonnistua taas. Ehkä tämäkään on oikea ratkaisu. Tämä on vaikea asia. Liittokansleri ei saa tuomioistuimen päätöstä kritisoida, mutta parlamentin puhemies kyllä saa. Tämä tuomio ei ottanut huomioon parlamentin todellista roolia. No niin. Mennäänpä sitten toisessa järjestyksessä. Osa Wagner, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Liittokansleri ja annoitte minulle laajan vastauksen. Kiitokset. Hyvin säästävän ajan suhteen. Kiitoksia. Herra Farage. Out of the EU or not, Chancellor. Um, it's a very eri, erilainen Euroopan unioni. 17 euroalueen maata ovat menossa aivan eri suuntaan. Ja jokainen ehdotus, jonka te esitätte, eh, Cameronin täytyy sanoa siihen ei. Eh, meidän täytyy eh, mm, katsoa, että olemme ikään kuin tuhkimona. Te teette isoja päätöksiä yhtenäismarkkinoista ja me Eh, vaikka olemme parlamentin jäseninä, emme me voi äänestää, koska kyse on euroalueesta ja eh, eikä enää yhtenäismarkkinoista. Ymmärrän kyllä, mitä sanotte, mutta suoraan sanoen me olemme aivan epäloogisessa tilanteessa. Britannian täytyy eh, olla kokonaan mukana tai täysin ulkona. Ehkäpä herra Cameron on samaa mieltä kanssanne, mutta loppujen lopuksi britit ovat hakemassa aivan uutta ympyrää. Otsimä, olkaa hyvä. Vain lyhyesti. Kaksi asiaa. Talous. Talouspolitiikka perustana sille, että voidaan jakaa jotain ja että sosiaaliset oikeudet pannaan täytäntöön. Olen samaa mieltä tästä, mutta säästön pohjalta seuraavan 25 vuoden aikana, jotka ovat tällä hetkellä entisen kourissa tai kärsivät, niin siellä ei voida luoda taloudellisesti kestävää perustaa. Haluaisin kuulla, miten tämä säästöpolitiikka, kuinka se voidaan kestävyyspolitiikan puitteissa panna täytäntöön Euroopan unionissa ja kuinka se voidaan kehittää. Ja toinen asia. Täällä puhuttiin siihen, että EP on teille tärkeä kumppani kriisitaistelussa. No mikä tämä finanssipoliittinen sopimus solmittiin niin kuin se solmittiin, kun nyt on selvää, että finanssipoliittinen sopimus kahdessa asiassa ei ole EUn säännösten mukainen materiaalisesti ja sisällöllisesti, koska sitä ei ole otettu oikeassa järjestyksessä. Ja sitten täyttöönpano komission kautta, niin kuka sitä sitten seuraa, jos parlamentti pidetään täällä syrjässä? Niin haluan nyt todetaan, että, että ensimmäinen ensimmäistä, kun finanssipoliittinen sopimus voi tulla voimaan, niin komissio ei voida panna sitä täytäntöön. Miten tämä ristiriita voidaan ratkaista sitten siinä vaiheessa? Kiitoksia sitten Kilänä. Chancellor, let me kansleri, kiitokset paljon siitä, että tulitte tänne tänään. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Olemme kuulleet paljon poliittista retoriikkaa, eikä paljon juurikaan taloudellista realiteettista jäsenvaltiosta, mutta niinhän täällä yleensäkin asiat hoidetaan. Rovat Zimmer on sitä mieltä, että lokakuun vallankumous, joka kuitenkin tappoi 40 miljoonaa ihmistä Venäjällä, on juhlimisen arvoinen asia, mutta tähänkin ollaan tututtu, tätä vasemmisto usein sanoo. Toivotan teille kaikkea hyvää pääministerin kanssa tänään kokouksessanne illalla. Olette tietysti mukana siinä ryhmässä, jossa vaaditaan sama budjettikuria kaikilta jäseniltä. No, David Cameron tietysti varmasti voi luottaa edustajiensa tukeen. Tuntuu siltä, että te ette itse asiassa tunnu voivan luottaa CDUn edustajien kantaan ja tukeen teidän kantanne, että 136 miljoonan euron kulut. Itse asiassa vaikka tänne Brysseliin rakennettavaan museoon sitten eh, ihan vapaasti voitaisiin ottaa käyttöön, kun ajatellaan tätä nykyistä eh, talousilmastoa. No joka tapauksessa eh, kaikki tekijät koko mantereella ovat joutuneet siihen tilanteeseen, että vähemmän, enemmän on säästettävä, EU on tehtävä samoin. Me emme tarvitse isompaa budjettia, me tarvitsemme parempaa olemassa olevan budjetin käyttöä ja toivon mukaan te ja Cameron pystytte siitä sopimaan tänään illalla näistä budjettisäästöistä. Iso-Britanniassa, kuten on huomattu, jopa työväenpuolueelaiset, herra Slobodan ryhmä haluavat, että leikkauksia tulee budjettiin. Tämä on nykyinen ilmapiiri, jossa elämme Iso-Britanniassa, ja jotta EU-budjetti on tällä tavalla voinut kasvaa vuosituinen jälkeen, ja nyt sitten on lähdetty leikkauksiin monissa jäsenvaltioissa, monia julkisia palveluita on ajettu alas, niin tämä on täysin kestämätön tilanne ja uskon ja toivon, että te Cameronin kanssa pääsette tässä asiassa eteenpäin ja sopimukseen tänä illalla. Kiitoksia Rova Haams seuraavaksi. Yhden asian haluaisin vielä huomauttaa, että yksityinen kuningaskunnan ei ole pelkästään vahva, vaan maa, joka myöskin tarvitsee vahvasti sisäisiä uudistuksia. Se on edelleenkin vahvasti teollistunut terveisiä David Cameronille ja herra Liebendille. En usko, että pystyvät siihen, että tämän maan anti-eurooppalainen kanta voidaan viedä terveiselle pohjalle. Ja toiseksi, minä menen huomenna Kreikkaan ja tämän takia katsoin tämän hetkistä tilannetta siellä tarkemmin ja uskon, että nyt pitäisi vihdoinkin tunnustaa se, että heidän uudistusponnistelut ovat menneet umpikujaan. Siellä puolettiin eläkkeet, palkkoja leikattiin, jopa meidän sosiaaliturvauudistuksemme se eivät vastaa tätä näin. Siellä on tehty pelkkää säästöpolitiikkaa juuri Saksan pyynnöstä, ja he tekevät näin maailman pahimman talouskriisin aikana. Tämä johtaa kyllä vielä katastrofiin. Tämä pitää tunnustaa. Ja Rova Merkel, jos kreikkalaisia ei voida, voida tässä pitää mukana sopivin sään määräyksin tai ehdoin, niin muitakaan ei voida sitä pitää. Ja sen puolesta, että Saksa ja muut rikkaat maat tekevät ensin kokeiluja ja se korjataan vasta sitten, kun kotomaassa on kriisi. Ja nyt tämä nyt näkyy tällä hetkellä. Ja tämä mikään ei ole oikein. Tämä kurssi, joka tarkoittaa sitten ensin uudistukset jäsenvaltioissa, että jossain vaiheessa yhdessä jatkamme enemmällä talous- ja rahaunionilla ja paljon enemmillä yhteisillä päätöksillä ja vastuulla. Tämä repii unionin erilleen. Ja voin todeta, että tämä kurssi, jota te noudatatte, tämä ei ole enää noudatettavissa. Herrat Trisheen jälkeen on herrat Draghi nyt virassa, joka pyrkii sitten pelastamaan politiikan ostopolitiikallaan, jota Euroopassa aikaisemmin on vielä nähty, niin rehellinen analyysi on tässä, että nyt pitäisi lopettaa tämä blokkauspolitiikka, ja näiden antajamaiden suhteen, jotka ovat tällä hetkellä vielä rikkaita. Kiitoksia, Rova Haams. Herra Hofstad. Yes, I, I, I... Niin minun mielestäni me emme ole eri mieltä aika pitkällä aikavälillä, mutta ongelma tässä on ajoitus. Miten nämä eri vaiheet ajoitetaan? Sanotte, että olen aivan samaa mieltä Euroopan ö, kaikista erilaisista kamareista ja muista, mutta me tarvitsemme näitä ulottuvuuksia nyt. Me emme ratkaise ongelmaa eurokriisin suhteen, ellei näitä uudistuksia laiteta käy, käyntiin nyt. Mitä tapahtuu nyt? nyt puolet näistä säästötoimista, minä en ole säästötoimia vastaan, minun mielestäni niitä tarvitaan kyllä pitkällä aikavälillä, mutta puolet niiden vaikutuksista, säästötoimien vaikutuksista käytetään siihen, että maksetaan korkeita korkoja jopa Euroopan ulkopuolelle. Se tarkoittaa sitä, että saksalaisten veronmaksajien rahoja käytetään korkeisiin korkoihin niille, jotka ovat Euroopan ulkopuolella. Tämä on todellisuutta tällä hetkellä. Ja onko tämä sitten järkevä tapa ratkaista? Ei tämä mistään Belgiasta tule, vaan se, tämä on teidän omaa taloudellista neuvonantonne. Ja tämä kaikki liittyy tähän velkataakaan ja kaikkien maiden pitäisi osallistua. Kaikkien pitäisi vähentää omaa julkista velkaansa niin, että tiukennetaan kuria, budjettikuria. Ja tässä halvemmat korot Espanjalle, Italialle ne olisivat edellytyksenä, jotta voimme elpyä. No, minkä tähden sitten järkevästi me voisimme todellakin ratkaista tämän eh, kriisin. Ja voin kertoa teille, että parlamentti on eh, tästä asiasta esittänyt kantansa. Eh, tästä niin sanotusta tyypäkistä neuvotellaan neuvoston kanssa, mutta sopimusta ei saada aikaan, ellei saada aikaan mitään pelastusrahastoa tähän. Kiitoksia herra Supora. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Liittokansleri fyysikkona voin verrata teihin. Täällä ei voi sosiaaliturvauudistusta Saksassa verrata siihen, mitä täällä tapahtuu vaaditaan tällä hetkellä Portugalilta ja Kreikalta. Tässä on kyllä ihan maailmoja tässä välissä. Tämä ei ole sama asia. Ja toinen asia. Olette kyllä oikeassa kaikilla asioilla, mitä mainitsitte tarvitaan rakenneuudistuksia ja niille, mutta tehdään jotain muuta kuitenkin. Tehdään jotain, vaaditaan muuta. Tehdään muualla painostusta. Minkä takia vaikka Kreikan suhteen kesti kaksi vuotta, mitä tuli näiden veropakolaisten suhteen ja niiden listojen suhteen. Siellä on tehdä panostaa jo. Se veropakolaisuus ei ollut hyväksyttävissä, siellä pitää politiikkaan pitää muuttaa tilannetta. Ja viimeinen asia vielä, liittokansleri, josta varmaan olemme samaa mieltä, Iso-Britanniasta. Minäkin olen sitä mieltä, että Iso-Britannia kuuluu Eurooppaan. Se, heidän pitää jäädä Eurooppaan. Et, mutta Sitissäkään halutaan, että he eroavat. No Farage, no, okei, okay, ehkä muut. Mutta kansalaiset, tietenkin on aika suosittua haukkua Eurooppaa, mutta en usko, että kansalaisten edun mukaista lähteä pois Euroopasta. He kärsisivät tästä. Eivät poliittiset toimijat, Farage ja muut kärsisivät kuitenkaan. Ja viimeinen asia, budjettiin. Me tarvitsemme järkevän budjetin kasvulle. Muutahan ei Cameronille voi sanoa. Britithän ovat aina taistelleet tällaisen puolesta. Ja nyt brittiläiset sitten, ja myöskin muutkin, kuten Puolan ulkoministeri, ovat todenneet, että nyt ovat, ovat, ovat täällä mukana, nyt tänään rahaa. Jos kastaa maita, että tarvitset rahaa, niin pitää antaa rahaa nyt, koska kaikki muu on epäreilu. Kyllä, tämän takia parlamentti vaatii reilua budjettia. Ja voitte sanoa myös herra Cameronille, täällä on tiukka tahto. Jos tämä budjetti hylättää ja jos täällä leikataan huimasti, niin me tulemme kyllä taistelemaan sen puolesta, että tämä tulee järkevä, realistinen budjetti ja kasvu suuntautunut budjetti. Parlamentti voi olla tiukkana ja tässä tapauksessa tulemme olemaan tiukkana. Toivottavasti saamme teiltä myös tukea tässä. Kollega Duhl. Edustaja Dole, olkaa hyvä haluaisin tukea tätä sopueroa, jota herra Farage tässä lupailu, mutta pyydän, että te kuitenkin puolustatte näiden 26 maan lapsia, koska hän ei kenties siihen elatusapuun lähteä. Niin, että jos tällaista sopueroa suunnitellaan, niin silloin ainakin pitää pitää huolta myös 27 maan lapsista, myös siis brittejen lapsista. Toinen seikka, arvoisa rouva Merkel, olette aivan oikeassa Euroopan budjetista. Tässä on toimittava, mutta sanoitte aivan oikein, me emme lähde kieltämään sellaisilta meiltä, mailta, jotka haluavat tulla euroon mukaan tämän työn jatkamista solidaarisuuden nimissä. Olen täysin samaa mieltä tässä kanssanne. Tästä solidaarisuudesta meillä on myöskin toinen ehdotus. Tämä brittiläinen maksualennus, kuten ystäväni Svoboda tuossa sanoi, niin tässähän on kysymys solidaarisuudesta. Ei pidä jos meillä on siis sellainen budjetti, kuten sanoin, siis tällainen vakavamielinen budjetti, ja uskon, että meillä on ollut vakavamielinen budjetti, 96 prosenttia rahoista saa vastinetta, ja tässä on vain 3 prosenttia petoksia. En ymmärrä, kun tämä voitaisiin paremmin käyttää. Tässä olen samaa mieltä ja täällä tehdyt päätökset, herra Callanan, on tehty enemmistöllä ja olemme myöskin äänestäneet enemmistönä Euroopan parlamentissa budjetin käyttämisestä, joten me kannamme vastuumme. Rova Merkel, pyytäisin teiltä erästä toista asiaa. Pyytäisin, että tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa meillä on käynyt suuri keskustelu tästä ryhmässämme aamulla. Me puhumme kaikki tutkimus- ja kehityspolitiikasta, mutta missä eurooppalainen tutkimus sitten sijaitsee, jota on tuettava? Missä on sellaista innovaatiopolitiikkaa, jota on tuettava? On nopeasti luotava sitä ja meitä on autettava tässä oma-aloiteen mietinnöillä, jotta todella voisimme mennä eteenpäin työllisyyden ja kasvun tiellä. Ja tässäkin meidän on edettävä neuvoston kanssa yhdessä, jotta nopeasta pääsisimme tästä kriisistä. Te sanoitte viisi vuotta vielä. Uskon, että vielä nopeammin pääsemme kriisistä ulos, jos tässä todella nyt toimimme siellä, missä pitää toimia. Kiitos. Kiitoksia, herra Dol. Rova Merkel, olkaa hyvä. Muutaman asia on ottaa esille Rova Zimmer. Nyt tulee oikeus perustaa finanssipoliittiselle sopukselle. Ensinnäkin haluaisimme, että tämä tehtäisiin eurooppaisten sopimusten puitteissa. Yksi jäsenvaltio ei halunnut tätä tai osa halusi tätä ehdoin, jota olisi johtanut muihin finanssisääntelymuutoksiin. Ja tätä ei varmaan pidetty oikeana, eikä täälläkään varmaan pidetä oikeana. Tämän takia oikeus perustaksi otettu hallitusvälinen sopimus mutta haluamme, että viiden vuoden päästä tähän, tämän otetaan mukaan eurooppalaisiin sommuksiin. Ei siis mitään uutta pilaria olla luomassa. Ja neuvosto, tämä neuvoston oikeuden yksikkö on todennut meille, että toimielin lainaus on mahdollista. Tämä on juridisesti myöskin taattu. Mutta se, joka jotenkin haluaa Euroopan etua, ei halua ehkä tällaistakään estää koska tätä tarvitaan. Ja minäkin haluan, että mä saataisiin nopeastikin eurooppalaisiin sopimuksiin mukaan. Sitten Rova Hams. Tiedän, että kreikkaista vaaditaan tällä hetkellä hyvin paljon. En halua tätä mitenkään kiistääkään, sillä ne, jotka ovat Kreikassa rikkaita, ovat jo kauan aikaa sitten siirtyneet pois sieltä, ja ne vähemmän rikkaat ovat jääneet maksamaan viulut. No, tässä jotenkin vastuullisuuden vuoksi pitää ottaa huomioon se, että Kreikan valtion laitteisto on liian suuri ja eläkkeet ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin siellä kuin muissa eurooppalaisissa maissa. Ovat vaikka esimerkiksi vertailukohteeksi Portugali. IVEssä puhutaan aika usein näistä asioista ja siellä Portugalissa oli paljon paremmat tilanteet, vaikka talous kokoisuuden sama, tai Baltian maat, jotka ovat tehneet huomattavia uudistuksia, jotka myöskin taloudellisesti tällä hetkellä vahvoja. Globaalin finanssikriisin aikana Liettua, Latvia ja Viro ovat tehneet valtavia uudistuksia. Ja heillä on taas tänä päivänä hyviä talouskasvolukuja. Eli hyvät näistä herrat, kyllä meidän pitää keskustella muidenkin kanssa. Ja sosiaalidemokraattien kanssa, vaikka Slovakiasta, pitää keskustella siitä, mitä tulee Kreikan uudistusohjelmaan. Ja kun meillä on Euroopassa on uusia jäsenvaltioita, jotka ovat tehneet paljon uhrauksia ja tehneet paljon tämän eteen, he voivat kertoa meille, mitä tarvitsee tehdä nyt. Ja sitten Kive Hostadille kaksi asiaa älkää nyt, älkää nyt viittikö. Totta kai, että me voimme täällä kiistellä, niin se osoittaa sen, että tämä on melkein kuin sisäpolitiikkaa. Tämä on kivaa täällä kotona täällä parlamentissa. Tämä on aivan ihanaa. En mä ole aina samaa mieltä kotonakaan. on melkein aina, mutta te tiedätte, kyllä, te tiedätte kyllä Saksan sosiaalidemokraatti herra Gabriel osaa yhtä hyvin piikitellä kuin tekin. Hän ei ehkä tunne niitä CDUn yhteydessä kuitenkaan. No, tämä oli vitsi. Herra Verhofstadille seuraava asia. Tämä varojen maksurahasto, velkojen maksurahasto. Tällä hetkellä puuttuu oikeudellinen perusta. Ainakin perustuslakia tai perustussopuksia pitäisi muuttaa tämän suhteen. Tämän hetkessä tilanteessa se ei auttaisi meitä. Mikään näistä maista ei pystyisi siis maksamaan velkaansa takaisin, vaan he pitäisi katsoa sitä, että heidän vajettaan leikattaisiin ensin ja vähennettäisiin. En usko, että tämä on hyvä ratkaisu asiaan, tämä rahasto. Mutta että täällä on, eh, Tupac tulee, jos rahasto ei hyväksy, että no tämä nyt ei ole mikään hyvä uutinen kompromissin löytämisen suhteen, mutta otin tämän tiedoksi. Sitten herra Sopola oli kyllä yhdessä asiassa hän oikeassa. iso on aina puhunut laajentumisen puolesta. Kun EU haluaa laajentua, niin pitää myöskin sitten samalla noudattaa sitten EUn koherenssia, yhdenmukaisuutta. Me olemme tällä hetkellä euron kanssa kriisissä, mutta me joudumme myös kriisiin, jos ei euromaidenkin taloudet eivät lähesty toisiaan. Tästäkään tuskin käydä mitään kiistaa, mutta aikaisemmin olemme tehneet tämän oikein. Rakan, rakennerahastoja käytettiin ja kohesiorahastoa käyttiin juuri siellä, missä tarvittiin tietyn joustavuuden puitteissa. Ja ne ovat tällä hetkellä jo huomattavasti joustavampia välineitä, myös aika nuorisotyöttömyyden estämiseksi tai PK-yritysten tukemiseksi. Tästä on oppineet aika paljon jo. Ja hyvä, Josef Daul, haluan vielä todeta seuraavan. Saksa Ranskan kanssa yhdessä ehdotti, että tehdään tämä huippukokous talousarviosta, eikä odoteta, koska Euroopan näkyminen maailmassa ja kuinka paljon varoja on käytössä kriisin hoitoon, se on tärkeää. Kuinka paljon voimme 2014 investoida? Ei pelkästään euroja, euromaat ja myöskin Itä-Euroopan maat. Kaikki vaativat täällä rahoitusta rakennerahastoista. Ja olisi vaik- huono viesti, jos emme saa tästä sitten yhteisymmärrystä aikaiseksi. No, tai tutkimuksen suhteen olen samaa mieltä. Meidän pitää antaa uutta modernia suuntaa budjetille. Mutta joka vuosi ITERin budjettia nostaa 40 prosentilla. Tämä on kyllä vaikea sanoa, että jossain vaiheessa sanoo, että ei, nyt riittää. En halua pelkästään ITERin suhteen päättää asiaa. Tämä ei ole mikään viesti sinänsä eh, ITERin suhteen, vaan meidän pitää katsoa, että miten me käytämme järkevästi varojamme. Haluan kiittää teille hyvin Eh, eläväisestä iltapäivästä. Kiitoksia Rova Merkel, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia Rova Liitto, kansleri. Pari kolme kommenttia vielä lopuksi. Ensinnäkin avoimella kokouksella on huomattavasti suurempi osallistujamäärä kuin meidän tavallisilla kokouksilla. Ajatelkaa, miettikää tätä nyt vähän. Ja toinen asia, on se, että eh, niin, eh, tekin olette tyytyväinen, kun itse poistan Niin, toinen asia. Totean, että myös puhemiehenä haluan kiittää ja todeta, todeta sen, että sitten oikean asian, Rova Merkel. Sekä mitä Euroopan tasolla tapahtuu, on teille neuvoston tärkeänä jäsenenä. Tässä parlamentti on teidän tärkeä kumppanimme ja demokraattinen legitimaation väline. Kiitoksia. Olisi hyvä, jos koko Euroopan neuvosto ajattelisi näin. Sitten myös enemmän vaikutusta siellä. Tämän takia rohkaisisin teitä neuvostossa jatkamaan tällä linjalla. Ja talousarvion suhteen olisin todeta yhden asian. Mainitsitte Latvian. Pääministeri Verhovskis täällä salissa piti puheen EPP-ryhmälle ja hän kertoi niistä valtavista uhrauksista hänen maansa on tehnyt, jotta he pystyisivät liittymään euroalueeseen. Ja Verhovskis totesi, että jos Euroopan unionin vastaus minun kansallani kaikkien näiden uhrausten jälkeen on, että kiitokseksi poistamme kaikki kohesiorahat, niin tämä on sama vaikutus kuin Slovakiassakin, kuin Beachin suhteen. Silloin seuraa epäsolidaisuutta ja tuki EUlle katoaa. Kyseessä ei pelkästään muutama miljardi, vaan myöskin solidaarisuuden henki, jonka pitäisi vallita Euroopassa. Tämän takia olen kiitollinen, että mainitsit tämän asian. Ja lopuksi viittasit myöskin Saksan sosiaalidemokraatteihin. Ensinnäkin täällä talossa on kivempaa kuin siellä Saksassa. Tämän varmaan huomasit tänään. Ja toiseksi Saksan sosiaalidemokraatit ovat myöskin Euroopan politiikassa vakauttava tekijä. Tässä varmaankin olette samaa mieltä. Kiitoksia.